Suomen koppi. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Jatkamme nyt kokousta. Meillä on tällainen ylimääräinen kokous edessämme. Ja haluaisin esityslistan kohdasta yksi aloittaa. Teille on esitet, äh, annettu tämä esityslista. Minulle ei ole esitetty muutospyyntöjä, joten katsomme esityslistan näin hyväksytyksi. Haluaisin tohdesta, kohdasta kaksi sanoa teille, että Kontin uutiskirje on monilla kielillä käytössä. Tämä kokous lähetetään suorana verkkoon. Toivottavasti teillä on myös äänestyskortit mukana. Haluaisin vielä kertoa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen aiheuttamien muutosten takia meidän on täytynyt lykätä maltalaisen tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kuulemista. Ja tämä kuuleminen järjestetään sitten heti kesätauon jälkeen. Äänestämme myös asiasta. Ja kaikki työjärjestyksen mukaiset muutokset on nyt jo tehty. Haluaisin vain tästä tiedottaa teille ja sanoa, että meidän ei pidä tästä tehdä enää äänestystä, sillä kaikki ovat samaa mieltä siitä, että voimme järjestää tämän, tämän äänestyksen heti ja kuulemisen heti kesätauon jälkeen. Sitten esityslistan kohta kolme. ALV-järjestelmää koskeva lausunto. Esittelijä on kollegamme Ali. Haluaako hän puheenvuoron? Uh, like to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat uh, osallistuneet työhön kaikkia varjoesittelijöitä. Me löysimme tasapainoisen lopputuloksen uskoakseni. Tämä sopii kaikille jäsenmaille. Tämä on hyvä Euroopan unionille kokonaisuudessaan. Eikä minulla olekaan muuta lisättävää tähän. Tämä oli hyvää työtä uskoakseni. Kiitos. Kiitos paljon, joten siirrymme äänestämään. Ovatko kaikki valmiina? Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää käsittääkseni enemmistö, mutta tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 5, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Äh, kuusi, anteeksi, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta tarkistamme tämän koneellisesti. 10, tarkistus 10, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, että tarkistimme. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 on vedetty pois, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta tarkistetaan ensimmäinen osa tarkistuksesta 20 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 on vedetty pois, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, vaikka käsittääkseni tämä oli hylätty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 on edetty pois. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. anteeksi, puheenjohtaja korjaa hyväksytty. Hyväksytty.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 Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 vedetty pois. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 vedetty pois. 44 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tarkistetaan tarkistuksen 44 toinen osa. Äänestys alkaa 44 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty 48 puolesta tarkistetaan 47. Äänestys alkaa tarkistus 47. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta va- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten loppuäänestys nimenhuuto äänestyksellä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelemme esittelijää kollega Alia 19 puolesta kolme vastaan. Kiitos paljon. Ja sitten meillä olisi seuraavaksi esityslistalla listalla ITER-aihe. Fusion for Energy-yhteisyrityksen johtajaa tässä etsimme. Missähän hän on? anteeksi, siellähän te olette. Tervetuloa. Johtaja Thomas ja herra Svema me keskustelemme Iterissä tämän aiheen, joka kiinnostaa meitä aina. Me olemme käsitelleet Iteriä jo usein, sillä se on meidän budjetissamme kyllä melkoinen huolenaihe. Nyt teille puheenvuoro, olkaa hyvä. President, this... niin, hyvää iltapäivää, rouva puheenjohtaja. Jos salitte, annan esittelyn ITERistä, ITERin neuvoston jäsenenä, komission jäsenen Johannes äh, antaa tietoa eh, Fusion for Energy, siis tästä Euroopan panoksesta tässä ITERin neuvostossa? No oikeastaan tähän mennessä minä olen aina ollut puheenjohtaja. Pyytäisin, että kertoisitte heti, mitä, mikä, miksi ää, eh, nämä tietyt asiakirjat olivat salaisia. Rouva puheenjohtaja Gressle, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltaa. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltaa. Minä... Niin? Me tarvitsemme toisen esityksen. So go, go right to Slide number three, please. Okay, so, I'm very happy to... Niin, minulle on ilo voida esitellä teille päivitys siitä, miten ITER ja eh, fuusioenergian kehittämistä vaatinut yhteisyritys ovat edistyneet. Minä olen, olen Euroopan sen yhteisyrityksen johtaja – ja tämä on hyvin mielenkiintoista aikaa, jota nyt elämme, joten esittelemme lyhyesti asian teille. Kerromme, miksi käytämme näin paljon rahaa fuusioon, mikä siinä on hyvä asia ja mitä olemme saaneet aikaan ensimmäisen puolen vuoden aikana tänä vuonna, myöskin kustannusten kehityksestä, arvioista, mitkä liittyvät siihen, jos tämä aikataulu saadaan täytettyä ja toiminnan parantuminen organisaatiossa ja mitkin yhteistyössä siis äh, F, Fusion for Europe ja iter on näissä, koska totesimme, että ihmisten vaihtaminen ei välttämättä auta asiassa. Tämä minä ymmärrän, siksi haluankin lopuksi sitten vielä puhua äh, näistä alkatauluista ja virstanpylväistä vuoteen 2025, jotta tästä tulee hiukan kourin tuntuvampi suunnitelma teille. Jos nyt huomaatte, että tässä niin jätetään pois nämä animaatioosuudet, eli miksi käytämme näin paljon rahaa, miksi näin paljon ponnisteluja fuusio toiminnan kehittämiseen. Jos katsotaan vanhoja kreikkalaisia filosofioita, ensimmäisiä tutkijoita, niin ne tarvitsivat kahta asiaa, eli lintuja, jotka osasivat lentääkin, osasivat lentää, ja toinen asia oli sitten aurinko ja sen voima, jota he myös halusivat. Lentäminen siis on ajatellen sitä, mikä, millä koneella voitaisiin lentää ensin Leonardo da Vinci eh, keskiajalla ja vei 1000 1948, kahdeksan, kun ihmiset lensivät, nyt meillä on Airbus-koneita Euroopasta ja muitakin lentokoneita. Ja, ja mikä sitten tässä aurinkopuolessa on niin mutkikasta, miksi se vie niin kauan? Vasta 1930-luvulla tutkijat saavat selville, mitä auringossa tapahtui, että siellä tapahtui fuusio. Sakarov, tunnettu venäläinen tutkija, alkoi luoda ensimmäistä konetta, jolla tämä aurinkovoima voitettaisiin laittaa pulloon 1950-luvulla, ja itse asiassa se edettiin aika hyvin, mutta emme kuitenkaan ole niin pitkällä kuin äh, lento puolella ollaan A350, niin siksi meidän pitääkin kysyä, miksi tämä kestää näin kauan ja siksi olemme täällä. Ja etu, joka fuusiossa on, näitä etuja on kolme, eli vety ja sen eri variaatiot, niitä on runsaasti, meri on täynnä niitä, joita on vaikea löytää polttoainetta fuusioon. Se ei tuota kaasuja, ja se on hyvin turvallista. Se ei tuota pitkäaikaista radioaktiivista jätettä, eikä se voi räjähtää päinvastoin. Meillä on sama ongelma fuusion kanssa kuin jos on tulisia, jos laittaa kaksi halkoipista, ne yritetään polttaa, että ne eivät pala vielä, tarvitaan kolme tai neljä. Siksi pyrimme luomaan yhä suurempia fuusiolaitteita niin, että saadaan ylipäätään tuli palamaan ilman, että se sammuu. Joten jos katsoo tätä historiaa, tämä teksti on aika pientä, mutta 50-luvulta lähtien nämä fuusiolaitteet oikealla puolella, vasemmalla puolella, tämä on ollut jatkuvaa kehitystä viimeisten 60 vuoden aikana. Ajattelen tietoa, joka liittyy näihin laitteisiin. Aika, lämpötila ovat aina vain muuttuneet siis tämän plasman määrän osalta, joten tämä on hiukan kuin tällainen kehityskäyrä, laittelin näitä tietokoneiden siruja ja me aina mietimme sitä, että toimiiko seuraava askel, ja seuraava askel on aina toiminut, mutta koskaan emme tiedä, miksi tutkijat ovat löytäneet uusia tapoja. Tämä on ollut jatkuvaa kehitystä ja se on yhä voimakkaampaa. Sama koskee myöskin fuusiolaitteita. Niistä on tullut yhä suurempia ja voimakkaampia ja JET on nyt viimeisin, joka on rakennettu 1889 luvulla 90-luvulla viime vuosisadalla. Ja seuraava vaihe ITER vie hiukan pidemmän aikaa, mutta se on huomattavasti suurempi, kuten voitte nähdä. Ja on välttämätöntä, että on plasmaa, joka synnyttää enemmän energiaa kuin mitä käytetään sen sytyttämiseen. Ja tämä koko ajatus. Katsotaan eroa koossa, niin voimme ymmärtää, miksi on näin paljon eroa kustannuksissa – Jos tätä nyt verrataan muihin suuriin tieteellisiin hankkeisiin, se painaa yhtä paljon kuin Eiffeltorni. Siinä on 10 miljoonaa osaa. Se on verrattavissa siis Embassiin tässä mielessä, ja se painaa 350 000 tonnia kokonaisuudessaan tämä rakennus. Se on hiukan kuin Empire State Building. Jos katsoisi siis kustannuksia, niin se on jossakin Siis tämä punainen pylväs tuolla, siis tässä, näistä pylväistä korkein on kansainvälinen avaruusasema, jos se ei ole siis halpa, mutta ei kalliskaan. Ja on ymmärrettävää, että te kysytte, onko tämä, nämä varat, ovatko nämä varat, tähän käytetään hyvin käytettyjä varoja. On käyty keskustelua siitä, että tämä organisaatio on liian mutkikas. Jos katsotte tätä, näitä eri neuvostoja, jotka hallitsevat tätä Euroopan puolella, esimerkiksi eurooppalaista yhteisyystä ITERia ja fusioenergian kehittämistä varten. Ja ITERia, joka on toisella puolella, jossa on eri osapuolet, ja että mukana on seitsemän maata, jotka antavat panoksia tähän. Tämä on hyvin mutkikas äh, lait, rakennelma. Minä olen ollut tästä vähän aikaa silloin, että huomaan, että yhteistyön henki on hyvä eri osapuolten kesken – Viimeisimmässä ITERin neuvostossa kaikki jäsenet olivat hyvin rakentavia, harjoittivat yhteistyötä ja näin elämä ei aina ollut menneisyydessä, joten olen hyvin luottavainen sen suhteen, että huolimatta siitä, että tämä rakennelma on mutkikas, harjoitamme läheistä yhteistyötä ja pystymme nopeuttamaan prosesseja ja tekemään siitä ennakoitavamman. No mitä siis on nyt tapahtunut kuuden kuukauden aikana? Käydään tämä pikaisesti lävitse. Olemme saaneet aikaan virstanpylväitä, jotka ovat olennaisia ITERin kannalta. Me olemme miksi täydentäneet ensimmäisiä rakentelemaan jotakin fuusiotankkeja. Tanks, uh, and especially the assembly hall with its huge cranes have been completed. Eli keloja ja muita. Tämä näyttää hyvin uh, normaalilta hallitulta hankkeelta, mutta näin oli sunkaan ollut menneisyydessä ITER-hankkeen osalta. On ollut paljon arvostelua siitä, että se on ollut avoin eikä ennakoitavissa oleva. On ollut kauniita kuvia, joita minäkin voin näyttää, jos haluatte nähdä ne. Mutta ei koskaan ollut selkeyttä siitä, oliko tämä aikataulussa ja milloin tämä olisi pitänyt valmistua. Ja siksi ITERin neuvosto nyt on päättänyt luoda tällaisia pirstanpylväitä ja näitä seurataan nyt vuoteen 2025, jotta voidaan todella seurata ITERin edistymistä kaikkien jäsenvaltioiden kannalta. Tämä on hyvin normaalia hankkeissa. On hyvä, että ITER tekee tätä. Mitä näitä tässä ovat? No siniset merkinnät ovat ne, jotka on toteutettu, vain yksi on punainen. Olin iloinen siitä, että se oli eurooppalainen hanke, eikä mikään sellainen, joka olisi keskeistä ja me siis seuraamme sitä, mitä on tapahtumassa, ja edistys näyttää aika hyvältä. Seuraava. Tämä siis on se, miltä rakennustyömaa tällä hetkellä näyttää. Ei mitään suurta aukkoa enää perusta on olemassa. Tokomak-rakenteessa se on lähes pohjakerroksen tasolla. Tämä on hyvin haastava rakennus. Ydin turvallinen rakennus, joka on myöskin maanjärjestyksen yhteydessä turvallinen ja on viimeisimmän standardin mukainen Fukushiman jälkeen, joten haaste on todella suuri ja tämä edistyminen on merkittävää, mistä olen aika iloinen. Suurrakennus sen takana on tämä kokoama rakennu, kokoamisrakennus, jossa on nostureita keskellä. Nämä nuo nosturit myöhemminkin tässä eri osat tähän suureen koneeseen kootaan ja, ja sitten, sitten siirretään lopulliseen rakennukseen muutaman metrin matkan. Tämä on edennyt aika hyvin. Vain pari viikkoa sitten nuo suuret pilvarit laitettiin niin, että saatiin kaksi suutta nostoa, jotka pystyvät nostamaan 750 tonnia – Tämä on välttämätöntä tärkeimpien osien asentamiseksi koneeseen. Tässä ovat tämä TF, Kela, nämä, tässä näette meidän ryhmämme jäseniä, näette mikä on näiden superjohtavien magneettien koon, jotka ovat suurimpia, joita koskaan on rakennettu maailmassa. Sitten nämä PF-kelat, eh, jotka ovat hiukan ohuempia, kiertävät rakennusta, mutta ovat suurempia. Nämä luodaan paikan päällä, niitä ei voida kuljettaa. Ne tulevat enimmäkseen Euroopasta ja yksi niistä on Kiinasta. Keskeinen osa, joka kokoaa yhteen sen, mikä on sen ympärillä, on niin sanottu tyhjiö, eh, laite, joka sisältää, tila, joka, joka sisältää tämän plasman, se on eurooppalainen osa. Siinä on osia myös, jotka tulevat Koreasta. Tässä on vaikeuksia pysyä aikataulussa ja budjetissa olemme siis tasapainottaneet tätä budjettiosuutta mm, niin, että Korean ja Euroopan välillä saamme hiukan päästöä takaisin myöskin tähän alkuperäiseen aikatauluun. Nyt arvioitu kohta lukuja saatte kollegaltani niin energiapääosastolta, joten seuraava osa sitä. Kysymys, joka meillä on, jonka saimme siis, kun kävimme tätä keskustelua täällä viimeksi syksyllä, oli se, mistä tulevat nämä ylimääräiset kustannukset, ja olemme nyt ottaneet huomioon sen eri osien osalta, jotka liittyvät siihen, mitä Eurooppa toimittaa. Suurin osuus on rakennuspaikka ja rakennukset – suurilla äh, rakennuksilla on, äh, on äh, taipumus lisäkustannuksia ja että kokonaisarvio alussa ei ottanut huomioon esimerkiksi kaikkia rakennuksia. Oli jotakin poikkeamia, jotka liittyvät järjestelmiin, esimerkiksi ilmastointeihin – ja sitä Fukushiman jälkeen äh, ydinvaatimukset ovat lisääntyneet ja aiheuttaneet lisäkustannuksia. Ja lopuksi, ei sunkaan vähäisempänä suurin asia oli se, että kun rakennus täynnistyi, äh, suunnittelu ei oltu vielä valmistettu, vielä oli käyty avointa keskustelua uusiutuvasta energiasta, joka oli itse asiassa uusi asiantuntijaryhmä eikä vielä toimiva organisaatio – ja itsen ihmiset olivat luoneet tämän suun, suunnitellun mallin, joten muutoksia tuli tähän suunnitelmaan, mutta sitten kustannuksia. Viime aikoina on ollut parannusta tilanteessa ja olemme nyt pystymässä valvomaan sitä, mitä tämä maksaa. Ja sitten on ja ylimääräisiä kustannuksia, jotka liittyvät näihin osiin, jotka, jota on noin ne ovat yli 500 miljoonaa yli suunnitelman, että tämä on asia, jota tullaan tutkimaan lähemmin. Vaatimukset ovat tiukentuneet ja nyt on keskustelua siitä, että niissä pitäisi tapahtua höllentymistä ja kaikki muiden estämien osalta eh, euron osalta tilanne ei ole niin huomattava lisäys verrattuna totaaliseen summaan Kokonaisuudessaan, Jos katsomme mitä kokonaisuudessaan tilanne on hiukan erinäköinen Tätä ei pidä käsitellä yksityiskohtaisesti täällä kovin paljon, paitsi jos on kysymyksiä. Mutta mm, asiakirjat ovat teidän käytettävissänne ja voitte seurata tilannetta. Mitä siis olemme tekemässä, jotta katsotaan katso valvottaa paremmin kustannuksia sekä rakennukset ja tämä tyhjiörakennus ovat sellaisenkin paljon huomiota. Ja pyrimme vähentämään riskejä, joita on nyt tätä Fusion for Energy käsitellään kuin projektiyhteisöä, siis ja teemme päätöksiä yhdessä. Mutta kuten menneisyydessä, päätöksiä kierrätettiin ja kaikki vaan allekirjoitettiin. Nyt arvioitu loppuun saatamisajan kohta, joka on laskettu tällaisena suunnitteluvälineenä viime niin vuonna on nyt päivitetty ja se on nyt tärkein väline, jolla tehdään suunnitelmia vuotuiselta perustalta mukaan ottaen mahdolliset riskit – tässä on myöskin tietynlaista kulttuurimuutosta, niin että kaikki keskittyvät enemmän kustannuksiin, eivätkä pelkästään aikatauluihin, eivätkä tieteelliseen suuremmoisuuteen. On hallintoneuvostossa on katsottu, että tehdään myöskin muutoksia organisaatioon. Näitä tapahtui juuri viime viikolla. Meillä on kaupallinen osasto, jota johtaa toimitusjohtaja, niin kuin useimmilla kaupallisilla yrityksillä on, mikä mahdollistaa keskitettyjen kustannusten ja suunnittelun valvonnan. Sitten hiukan enemmän siitä, miten parannetaan yhtiön toimintaa, koska yrityksen toimintaa, koska on asia, kysymys on ohjelmasta, joka tavallisesti tehdään myöskin teollisuusyrityksiä, jotka ovat vaikeuksissa tai lähellä vararikkoa, jos katsotaan siis vain suurimpia hankkeita ja niitä, missä on suurimpia ongelmia, minä olen puhunut näistä, on tarvetta myös lisätä johtajuutta tehdä selvityksiä henkilöstön tilanteissa, tehdä myöskin arviointeja, tällaisia tapahtumia, myöskin kokouksia, joita sitten on pidetty, ja meidän täytyy pyrkiä optimoimaan prosesseja, myöskin ajatellen ajoitusta. Aika ei ole ollut mitenkään keskeinen tekijä Fusion for Energyssä, ja aikaa tullakaan jotakin sellaista, mistä olisi paljon välitetty optimin voineet nyt organisaatiota, sen jo mainitsin, ja lopuksi on tärkeää, että saadaan toimintaa sopeutettua iteriin ja että saadaan aikaan tällaista joukkuehenkeä ja että ei unohdeta fuusiotutkimuslaboratorioita, joita on eri eurooppalaisissa maissa, mutta saman aikaan myöskin pyritään saamaan yhdenkäisiksi tavoitteita niin, että voidaan tukea iteriä tehokkaammin ja kollegani nyt varmastikin puhuu sitten hiukan enemmän näistä kustannuksista vielä. Sitten lyhyt yhteenvetos, mitä on tapahtunut tänne viime, ensimmäisten kuuden kokeiden aikana, sekin kun tapasimme komission sen Kanjeten ja kaikki johtajat ja kävin tapaamassa myöskin tärkeimpiä sidosryhmien edustajia. Ranskassa, Ranskallahan on tietysti huomattava panos tähän Fusion for Energy yritykseen. Me me kiinnitimme huomiota tähän parannuksiin, jotka siis tämä on, nämä muutokset niillä on suoraan sitä vaikutusta, tämä niin kuin lisätään siinä autossa hevosvoimaa ja, ja saa lisää sen kiihtyvyyttä, mutta jos on välittömiä vaikutuksia tai niin, että parannetaan suorituskykyä, silloin tarvitaan jotakin muuta. Ja se on sitä, että vähennetään vaikkapa auton painoa tai keskitytään joihinkin muihin tekijöihin, jotka pitäisi saada ajan aikaiseksi toimimaan. Ja tämä on se, mitä minä tein. Tammikuussa tätä on nyt seurannut myöskin kansainvälinen IT-organisaatio ja myöskin kotimaiset viran, viran, virastot ja pyrimme siis saavuttamaan vuoteen 2025 mennessä tämän plasmatavoitteen ja alemman prioriteetin sitten muiden hankkeiden osalta, jotka ovat välttämättömiä myöhemmin. Ja tämä Tästä ollaan pitämään kiinni siihen asti, siis kun kaikki organisaatiot ovat osoittaneet, että ne nyt pystyvät tuottamaan näitä virstanpylväitä aikataulussa. Ja vain sen jälkeen voimme keskittyä enemmän myöskin muihin toimintoihin. Tämä on klassinen resepti, jolla tällaisia suuria hankkeita, jotka ovat hiukan kallellaan, voidaan oikaista. Tämä oli pääviesti myöskin komissiosen kannitelta ja, ja varmastikin näin oli oikein. Siis tämä ensimmäinen plasmahanke siitä hiukan enemmän. Me pyrimme vakauttamaan avainhankkeet keskittyen resursseihin näiden hankkeiden osalta, parhaat ihmiset näiden prosessien eh, pariin, optimoimaan myöskin yhteyttä yhteistyön ITERin, ION ja FOIin välillä niin, että voidaan välttää päällekkäisyyksiä henkilöstössä ja myöskin vähentäen mahdollisia riskejä asettamalla uusia prioriteetteja toimille, jotka liittyvät fuusiolaboratorioihin, niin että ei tehdä muutoksia suunniteltuihin malleihin. Ne ovat olleet aiheuttaneet myöhästymisiä. Näitä on se, mitä yhdeksän, niitä oli Tämä taistelu vielä ole aivan loppuun käyty tässä. Ja sitten organisaatio, joka keskittyy tähän ensimmäisen plasmaan, merkitsee sitä, että muilla hankkeilla on vähemmän prioriteettia. Ja tämä on muutos ihmisten kannalta, jotka, joita tämä koskettaa. Tätä tuetaan, kun nyt keskustelua on käyty kaikkien ryhmän, Fusion for Energy-ryhmän sisällä ja myöskin ITER-IOn sisällä. Ja nyt ihmiset, jotka tietävät, että hankkeet ovat myöhässä, joutuvat nyt tukemaan sitten tätä First Plasmaa, jotta se voisi toteutua. He myöskin tukevat nyt tätä. Tämä on esimerkki siitä, miten mutkikas on ollut se matriisi, jota on käytetty, että löytäisiin oikea malli tälle keskittymiselle. Joten vaikutukset ovat sitä, että pyritään varmistamaan se, että tämä saadaan valmiiksi vuoteen 2025 ja pidetään kiinni tästä 6,6 miljardin budjetista. Spanish translate? You okay? There's a noise. Spanish translation. But can I? Okay. Second, we are... Niin, toiseksi me optimoimme myöskin inhimilliset resurssit äh, ja ei tapahdu voimakasta henkilöstömäärää. Me käytämme henkilöstöä keskittyä asennukseen ja pyrimme katsomaan, mikä on merkittävää. Keskitymme siihen ensimmäiseksi First Plasma ensimmäiseksi ja sitten muut. Saman aikaan uh, optimized the assembly sequence and the... On, op, ITERI on op, kiinnittänyt huomioon tämän suuren koneen asennukseen. Se on viivästynyt, mikä on tietysti vakavaa tämän First Plasma-hankkeen jälkeen, eli yli kolme vuotta. Ja Interion äh, panos tähän tulee viemään enemmän. Tässä syntyy sisäkustannuksia, sopimuksia, joita tehdään teollisuuden kanssa joudutaan lykkäämään. Sillä on vaikutus teollisuuteen. Pyrimme pitämään vaikutus mahdollisimman alhaisena ja lopuksi. Tämä vaikuttaa vain vähäisessä määrin EUn fuusiolaboratorioihin. Joka tapauksessa kaikki tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että saadaan nämä ydinosat toimitettua ajoissa. Tämä yhteen koton ovat nyt ne parannukset, joita on jo toteutettu. Eli on tämä First plasma meidän rakennustot valvot hallinnassaan uutta kokemusta, jolla huolitaan siitä, että kustannukset eivät ylity. Ja sitten pyritään käyttämään luovia toimia, joilla pyritään hallitsemaan kustannuksia. Aina on jotakin, mitä menee pieleen, ja aina on uusia ajatuksia siitä, miten voidaan säästää kustannuksia jossakin muualle, jotta Tämä saadaan selvitetty ja myöskin riskien vähentäminen, joka liittyy tähän tyhjiö säiliöön. Ja tämä on myöskin hanke, joka on käynnissä. No, meillä on myöskin näitä ohjaavia komiteoita ja myöskin reservirahasto toimii ITERin osat. Se on ollut erittäin hyödyllinen Euroopalle, koska Eurooppa on saanut yli 50 prosenttia tästä rahastosta niistä summista, joita näille vaikkakin Euroopan osuus on 46 prosenttia, joten tämä toimii erittäin hyvin meidän kannaltamme raportointi ja seuranta siitä osoittaa kaikille, jotka mukana hankkeessa, mitä, mikä vaikutusta on näille virstanpyyväille ja tätä kautta satuakaan voimakasta kulttuurimuutosta ja myöskin tilintarkastuksen toimet oli toteutettu kaikki kesäkuussa ja uusi rahoitusasetus hyväksyttiin. On vielä paljon tyhtävää jäljellä, mutta tämä jo osoittaa sen lisäarvon, jota myöskin tilastusomistoin vaatio, että seurataan tätä. Sininen on siis tavoitte, linja on edistyminen, ja tässä on myöskin tämä virstanpylvä, pylväydestä tehty analyysi, trendianalyysi. Tämä on tyypillistä projektijohtajan osalta, että näitä käytetään. Vasemmalla voidaan nähdä se, miten tämä pistelinja etenee päivämäärä kohti ja viime vuoden syyskuussa – Tokomak-rakennuksen osalta linjat ovat olleet melko suoria. On jotakin pieniä muutoksia alemmassa linjassa, läheisemmissä virstanpylväissä, mutta kokonaisuudessaan voidaan nähdä suuri muutos, joka liittyy kustannusten hallintatoimiin ja niiden vaikutuksiin. Tässä muutama kaavio muista hankkeista, joissa voitte nähdä, että jo jossakin niissä on vielä viiveitä, mutta suurin osa on tullut aika vakaiksi. No niin, tulevaisuutta koskevat toimit, jotka ovat käynnissä. Olemme toteuttamassa tätä myös plasmavaihetta ja nyt on tarkoitus saada yksityiskohtaisen suunnitteluhankkeen loppuun asti. Suunnittelu on hyvin yksityiskohtaista vuoteen 2005 asti tähän mennessä, jotta voidaan varmistaa, että tämä First Plasma virstanpylväs saadaan aikaan ja suunnittelussa saa valmiiksi marraskuun neuvostokokoukseen mennessä hankkeen loppuun saakka merkistä, että luvut, joita kuulette vuoteen 2025 asti on valvottu hyvin tarkkaan, on aika luottavainen näistä kustannusluvuista, mutta on arvioita myöskin siitä ajasta sen jälkeen, mutta ne ovat vakaampia marraskuussa. Luodaan tämä kaupallinen osasto, jolla voidaan paremmin valvoa rahoitusta. Me olemme vahvistamassa ITER-osastoja jakamalla sen kahteen ryhmään, joissa on kokeneet johtajat, kustannukset, niitä tullaan valvomaan voimakkaammin, niin että on kustannusten vähentämishankkeita. Samoin rahoituksen valvontajärjestelmiä parannetaan. Me haluamme suurempaa nopeutta hankintaosastolle, niin että voimme hallita paremmin tulevassa olevaa määrä, suurta määrää pienempiä sopimuksia. Ja tätä tullaan parantamaan nimenomaan Fusion for Energyn osalta ja sitten riskien osalta niin niistä sopimuksia kaikkien eri maiden virastojen ja Iterion kanssa. Ja Espanjan valtio on hyväksynyt meidän pyyntömme, eli meillä on nyt lopullinen sopimus, siitä, missä Fusion for Energy toimii, eli tämä on asia, joka on käyty lävitse parlamentissa ja e, tuota, tilantustumistuin on käynyt lävitse lukuisen vuoden ajan ja olemme nyt saamassa aikaan loppuvaiheen. Meillä on lopulliset tilat Fusion for Energylle. Muutama sana vielä aikataulusta ja virstanpylväistä. Tässä on tämä koko kriittinen polku, siinä on enemmän luettavaa, joten siirrymmekin seuraavaan. Tässä voitte nähdä nämä virta, virstanpylväät ja nyt vuodesta, siis vuoteen 2025 ne on siis jo määritelty. Tiekartta seuraavaan ITERin neuvostoon marraskuussa on nyt jo selvä. On paljon erilaisia työryhmiä, joissa on mukana ITERin jäseniä on henkilöstön uudelleen siirtoa ja välttämättömiä komiteoita Iterilin ja Fusion for Energyn osalta, jotka johtavat siihen, että saadaan suunnittelu päätökseen Iterin neuvostoa ennen marraskuussa, että saadaan selkeyttä suunnitteluun ja tiekartan omaisen lähestymistapaan, jolla päästäisiin tähän tulokseen merkitsee uutta ilmapiiriä, uuden tyyppistä tyyliä ITER-hankkeessa. Kiitoksia. Jos on kysymyksiä, olen valmis vastaamaan. Kiitos paljon tästä esitelmästä. Olisi hienoa, jos voisimme saada lähettää tämän esitelmän sähköisessä muodossa myös niille jäsenille, jotka eivät ole nyt paikalla. Haluaisin vielä muistuttaa kaikille niille, jotka eivät tunne tätä ITER-hankkeen pitkää historiaa. Meillä oli kokous esittelee Marineskun kanssa ja herra Mikron kanssa. siellä oli salaisuuksia ITER-neuvoston tietojen ympärille me kuulimme huhuja, että ITER oli pyytänyt henkilöstön kolminkertaistamista ja rahoituksen kaksinkertaistamista tai toisinpäin. No, joka tapauksessa paljon kysymyksiä oli tämän kokouksen jälkeen ja siksi nyt Ensi viikolla meillä on komissionisen kandidan kanssa kokous, joten siksi meillä on nyt tämä kokous, jotta voimme kysyä tietojen luotettavuudesta ja kysyä siitä, miten tästä eteenpäin voimme toimia yhdessä. Kiitos tästä esitelmästä. Minä ainakin opin tästä, että ITERI-hanketta jatketaan ammattimaisesti. No, nyt meidän on kuitenkin tehtävä hyvää yhteistyötä ja nyt voisin antaa varapääjohtaja Gerasimas Thomasille puheenvuoron. Hän voi kertoa lukujen luotettavuudesta. Haluaisin kiittää jo etukäteen vastauksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Voinko käyttää kuvaesitystä? Hyvä. Voisitte mennä suoraan sivulle viisi, olkaa hyvät. Täsmällisesti vastaakseni kysymykseen liittyen näihin haasteisiin, jotka puheenjohtaja mainitsi. Me olemme päättäneet, että komission jäsen Kanjeten johdolla me ratkaisemme kolmea asiaa. Ensimmäinen oli se, kuinka hallinto vaihdettaisiin, jotta voisimme varmistaa, että projektissa on uusi hallinto. Siksi herra äh, Schömer, herra Vikon kanssa tekee läheistä työtä. Ähm, toinen asia oli aikataulu ja kolmas oli realistinen budjetti. Äh, marraskuussa siis äh, ITER-organisaatio ehdotti uutta aikataulua ITER-neuvostolle. Tätä aikataulua ei hyväksytty, se hylättiin muutamista niistä syistä, jotka tekin mainitsitte. Mutta jotta projekti ei pysähtyisi. Me kaksi ensimmäistä vuotta erotimme tästä aikataulusta ja loimme tällaisen virstanpylväsjärjestelmän kahta ensimmäistä vuotta jää varten, jotta voisimme ITERin pääjohtajalle sen esitellä, seurata kehitystä ja varmistaa sen, että tulosta syntyy. Kuten Johannes juuri äsken esityksessään totesi, tämän uuden virstan pylväsjärjestelmän perusteella tulos on ollut hyvää. Vuonna 2010 luotiin aikataulu ja henkilöstö ja hallinto tietyllä tavalla pitivät sitä epärealistisena. Se ei heijastellut todellista mm, tuotantoa. Ja nyt tämä uusi aikataulu on sellainen, että henkilöstön johtavat motivoituneita saman tulosta aikaan. Toiseksi me halusimme uuden aikataulun, joka olisi realistisempi ja uskottavampi, kuten todettua, ja me ryhdyimme moniin toimiin tämän eteen. Me halusimme riippumattoman äm, paneeliarvioinnin, jotta tätä aikatauluprosessia voitaisiin tarkistaa. Kyseessä ei ole, kuten Johannes totesi, vain henkilöstö, vain järjestelmät, se, että meillä on luotettavat järjestelmät, joiden myötä näitä monimutkaisia aikatauluja luo, suodatettaisiin. Tämä riippumaton arviointi oli professori Wagnerin johdolla suodattu erittäin hieno arviointi. Tämä valiokunta ja muut valiokunnatkin saavat kuulla häntä, jos haluavat. Ja tämä arviointi vahvisti sen, että menettely aikataulun laatimisessa on ollut hyvää suositeltiin kuitenkin suurta muutosta, nimittäin sitä, että meillä olisi etappijärjestelmä, että ensin First Plasma tavoitteeseen keskittyisimme ja sitten siirtyisimme eteenpäin, kuten Johannes tuossa ehdotti, eli suora First Plasma tavoite ensimmäisenä polkuna. Tämä oli tammikuusta huhtikuuhun nyt jakso. Saimme raportin ja hyvin alu, aivan alusta lähtien huomasimme, että eriväisyyksiä esiintyi. Meillä oli Johanneksen johdolla tämä First Plasma tie, joka aloitettiin, ja sitten riippumaton arviointi vahvisti sen, että tulos on ollut hyvää. Me tarvitsemme tätä, me tarvitsemme tehokasta työ, mm, yhteistyötä ITER-organisaation eh, ja muun henkilökunnan välillä, jotta voisimme varmistaa sen, että eh, saamme tulosta aikaan aivan toisin kuin menellisyydessä. Arviointi vahvisti sen, että menettely on ollut eh, ITER-organisaatiossa hyvä. Se on ratkonut ongelmia, jotka liittyvät suunnittelumaturiteettiin ja uuteen aikatauluun siihen, että Bernard Bigon johtajuus tunnustettaisiin ilman tällaista etappilähestymistapaa, jos olisimme pitäytyneet ensimmäisessä iterneuvoston ehdotuksessa, joka saatiin marraskuussa, me emme pystyisi ITER-hanketta pitämään nykyisen talousarvion puitteissa, tämän monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Me siis loimme tällaisen etappilähestymistavan ja sitten tämän mm, riippumattoman arvioinnin suositusten mukaisesti me käsittelimme tarvetta parantaa riskien hallintaa ja parantaa tiettyjä prosesseja, jotka liittyvät henkilöstöpolitiikkaan. Meillä myös oli, sanoakseni, Oliko tämä ensimmäisessä vai toisessa? Saanko ensimmäisen dian? Meillä oli samanaikaisesti riippumaton ITER-organisaation hallinnon arviointi. Tämä suoritetaan joka toinen vuosi ja se myöskin tehtiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämä arviointi osoitti, että konkreettista edistystä on tapahtunut ITER-hankkeen johdossa ja henkilöstön toiminnassa. Tämä on ollut yksi ongelmien juuria, kun olemme pyrkineet saamaan tulosta aikaan. Ehm, tämä on ITER-hankkeessa aivan alusta lähtien ongelmallista. Sitten viimeinen seikka, joka kuitenkaan on vähäisin, Yhdysvaltain kongressin kuuleminen, joka tässä oli pyytänyt energiaa ehm, ministeriöltään, eh, vahvisti tiettyjä arvioinnin tuloksia sitten seuraava dia. Uskoakseni olemme tämän kautta saavustaneet sen, että meillä on ollut erittäin hieno interneuvoston kokous ähm, huhtikuussa. Me pystymme varmistamaan sen, että riippumattoman arvioinnin ähm, tulokset äh, ovat äh, saaneet ähm, myönteisiä vaikutusta aikaan. Esimerkiksi First plasma ensimmäisenä etäpinä. Tämä oli vaikeaa. Monet kumppanit halusivat tehdä monta asiaa yhtä aikaa, kuten menneisyydessäkin on tehty, mutta tämä ei olisi ollut mahdollista. Ähm, Euroopassa eikä tämän nykyisen monimuotoisen rahoituskehyksen puitteissa. Joten me vakuutimme kumppanit siitä, että meidän tulee edetä kuvatulla tavalla ja me saamme nyt eri vaiheet hyvään hallintaan, eri erotut vaiheet. Neuvosto myöskin tunnisti kaksi asiaa. Tämä ylimääräinen ITER-neuvosto tunnusti sen, että uusi aikataulu alkaa nyt muotoutua ja myöskin totesi, että Itälän organisaatiolle pitää lähettää selvä viesti siitä, että talousarvon hallinta tulee hyvin tiukkaa. Usein tapahtuu niin, että yritetään saada aikataulua kiinni, eikä suhtauduta rahallisiin resursseihin kovinkaan tiukasti. Ehm, Itäneuvoston ylimääräisessä kokouksessa huhtikuussa päätettiin, että ehm, henkilökunnan määrää leikattaisiin alkuperäinen päätös oli, että ylittäisiin 1350 henkilöä, mutta ylimääräinen neuvoston kokous totesi, että 1050 olisi maksimimäärä. Eli ITER-organisaation henkilökunnan täytyy tehdä läheistä yhteistyötä kansallisen viraston kanssa. Uusi aikataulu esiteltiin kesäkuussa ITER-neuvostolle ja se vahvistaa tiettyjä hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät uutiset, huonot uutiset ovat se, että First Plasma etappi, jonka piti vuonna 2020 tulla päätökseen, tulee olemaan ainakin viisi vuotta myöhässä. 2025 se siis äm, valmistuu joulukuussa ja meidän arviomme mukaan se saattaa valmistua jopa vielä kaksi tai kaksi puoli vuotta tämän jälkeen eli aikaisinta 2025 joulukuussa. Kaikki, kaikki mahdollisin tavoin vahvistettiin se, että tämä arvio on nyt uskottava verrattuna aikaisempiin arvioihin. Tämä perustuu moniin eri lähteisiin, ei vain siksi, että aikataulu on paremmin laadittu, eikä vain siksi, että se on tehty äm, kansallisten virastojen kanssa ja niiden täydellä suostumuksella, ei siis keskitetysti, vaan myöskin kansallisten virastojen kanssa. Ja tämä johtuu myöskin siitä, että me olemme nyt tunnustaneet, että hankkeen vaihe on erilainen. Nyt 80 prosenttia suunnittelusta on valmis, 90 prosenttia sopimuksista on tehty, joten on mahdollista todeta, että olemme eri vaiheessa hanketta. Nyt näitä tätä aikataulua pidettiin neuvoston tasolla uskottavana ja luotettavana, mutta ITER-neuvosto halusi kuitenkin tarkastella vielä äm, kuluulottuvuutta, eli pääjohtaja ei vielä suostunut vahvistamaan kuluarvioita. Tämä ehdotus on jo 400 miljoonaa vähemmän kuin aikaisemmin joulukuussa, mutta me halusimme verrattuna marras kuun arvioon kulujen vahvaa leikkausta First Plasma-vaiheeseen, mutta meillä on nyt joka tapauksessa sanoakseni yläraja kululle, joita tarvitaan. Me komissiossa. Meillä on tarkoituksena eh, saattaa asiakirjat tämän valiokunnan saataville. Eh, meillä on tiettyjä muodollisuuksia, jotka vaativat siis Itäneuvoston suostumuksen, jotta voisimme nämä asiakirjat teille toimittaa. Eh, me etenimme jo viime marraskuussa ja nyt olemme omalla tasollamme hyväksyneet asiakirjojen mm, saataville saattamisen. Me haluamme varmistaa, että saatte siis kaikki asiakirjat, kaikki yksityiskohtaiset asiakirjat käyttöönne. Ja tarkoituksenamme on, saisinko seuraavan kuvan, tämä on viimeinen dia todennäköisesti. Tarkoituksenamme on vielä yksi eteenpäin. Tarkoituksenamme on tehdä tiedonanto komission pyydämme mandaattia Euroopan parlamentilta ja neuvostolta Tämä on Euroopan parlamentille ja ähm, neuvostolle tiedonannon muotoinen ilmoitus. Tämähän on euroton menettely tiedätte. Pidämme mandaattia, että voisimme muodollisesti neuvotella ja sopia uudesta aikataulusta ja uudesta äh, kulusuunnitelmasta äh, vuonna 2017. Eli samantyyppinen menettely on kyseessä kuin vuonna 2010. Me tuolloin sovimme aikataulusta ITER-neuvoston tasolla. Ja tämä ITER-neuvoston päätös oli sitten sen talousarvion tal- pääntävaltaa käyttäville. Pyydämme nyt mandaattia edetä ja tehdä vielä sanokseni lopullinen sitoumus. Tämä lopullinen sitoumus tehdään ministeritasolla, jossa kaikki ITER-osapuolet ovat vuonna 2017 mukana. Käytännössä ähm, tämä 6,6 siis 6,6 miljardia vuonna 2008 hinjoittajana pysyy ylärajana. Me olemme pitäytyneet tässä siitä huolimatta, että äh, toiminta on itse asiassa kasvanut ja äh, työ aikataulu nopeutunut ja meillä tulee olemaan myöskin lisä tarve rahoitukselle. Tämä 6,6 oli First Plasmaa varten hyväksytty rakennukseen, rakennusvaiheeseen kuluva summa. Ja tämän jälkeen meillä on operatiivinen vaihe. Tämä uusi aikataulu tekee mahdolliseksi sen, että vuoden 2025 jälkeen meillä on muutamia lisävuosia, joina voimme Fusion for Energyn osioita myöskin ottaa käyttöön. Se ei siis ähm, pysähdy. Vuonna 2025 me voimme Fusion for Energy panoksia, jotka eivät liity First Plasmaan, jatkaa vielä jonkin aikaa tämän jälkeen. Te saatte virallisesti kaikki asiakirjat käyttöön ja komission jäsen Kaniete sitten voi toimittaa lisää yksityiskohtia, mutta sanoisin, että ITER rakennuksen loppuun saattamiseksi verrattuna tähän 6,6 miljardiin, eh, joka on vuoden 2010 päätöksen mukainen, me tarvitsemme vielä lisärahoitusta eh, sekä Fusion for Energyin eteen, että voisimme nämä odotettua korkeammat kulut kattaa. 1,2 miljardia lisää tarvitsemme rakennusvaiheeseen, kuten Hannes totesi, ja tiettyjä muita komponentteja varten lisärahoitusta neuvostossa ja parlamentissa käsitelty Arvio oli se, että tarvitsemme ainakin kaksi miljardia lisää rakennukseen ja me tarvitsemme myös tämän lisäksi lisärahoitusta ITER-organisaatioon. Eli me tarvitsemme kolme miljardia ylittävät resurssit ähm, vuosille 2020-2025. Loppusumma tulee komissiolta uuden monimuotoisen myötä. Ja tässä sekä ähm, Itäneuvostossa että muilla tasolla me pyrimme varmistamaan sen, että äh, kulut äh, pidetään hallinnassa. Siksi on erittäin hienoa, että meillä on nyt uusi johtaja, joka ei halua pitäytyä vain aikataulun toteutumisessa, mutta myöskin pyrkii toimimaan kustannustehokkaasti. Me pyrimme siis eh, pitämään sekä Fusion for Energy että itäorganisaation tasolla nämä kulut hallinnassa. Eh, meillä on yli 2 miljardia nyt Fusion for Energyn osalta eh, budjetti ylittynyt ja siksi nyt luotan kollegani Johanneksen, että hän pystyy nämä eri prosessit saattamaan menestyksellä päätöksen. Kiitoksia. Kiitos paljon näistä lisätienoista. Esittelemme on kollega Marinesko. Hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli oikein kattava esitelmä ja minun mielestäni oikein avoin sellainen. Nyt on sanottu, kerrottu kaikesta, mitä on tapahtunut tähän mennessä ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Haluaisin toistaa, että teidän on otettava huomioon, että viime vuoden jälkeen koko johto on vaihdettu. ITERin johto ja Fusion for Energyn johto ja ENER-pääosaston johto. Kaikki johtajat on vaihdettu Tämä on parantanut huomattavasti toimintaa. Minä olen Kadarashissa käynyt siellä paikan päällä ja olen keskustellut monien ihmisten kanssa siellä ja olin hämmästynyt siitä, miten asioita on hallinnoitu aikaisemmin. Tiedätte varmasti, että viime vuoden maaliskuussa ITERin johtaja esitteli suunnitelman ja Fusion for Energy silloin tuki sitä ja tämä suunnitelma toi paljon myönteistä mukanaan. Sitten uusi suunnitelma, kuten täällä sanottiinkin, sitä neuvosto ei hyväksynyt. Ja tämä oli ainoa syy, miksi päätin ehdottaa vastuuvapauden myöntämisen lykkäämistä. Tulos oli oikein myönteinen siellä mielestäni tämä riippumaton arviointi on oikein hyvä ja kaikkien ITER-organisaation jäsenten reaktiot olivat oikein myönteisiä. Nyt minulla on tärkeää se, että 90 prosenttia kaikesta töistä on jo annettu tilaukseen, eli työt ovat jo meneillään, ja jopa nämä luvut, joita täällä on esitetty ja virstanpylväät, joita täällä on esitetty, ne varmasti muuttuvat. Sillä tässä hyvässä ympäristössä uusi johto, uusi organisaatio, näissä, tässä ympäristössä varmasti voidaan kuluja vähentää, sillä nyt tiedetään, mitä tehdään – asiat ovat selvempiä kuin aikaisemmin. Ja minun henkilökohtainen mielipiteeni on, että tästä tulee hyvä hanke, onnistunut hanke. Me kyllä tätä tällaista hanketta tarvitsemmekin. Kiitos. Kiitos paljon. Minulla olisi kysymys. Mikä tekee te teistä näin optimistisia, optimistisia sen suhteen, että tämä aikataulu on nyt hyvä. Mikä, mitä nyt on erilailla, mitä aikaisemmin ei ollut? Miksi tämä aikataulu toimisi? Haluaisin molemmilta vastauksen. Well, I think we should both give you the benefit. pitäisi varmaankin kummankin äh, antaa teille mielipiteinen siitä, varmasti on hyötyä. Tämä ei ole mikään vaikenemisen hetki. Minä henkilökohtaisesti en ole optimistinen tai pessimistinen. Minä vain katson faktoja ja voin esittää joitakin faktoja. Ensinnäkin aikataulu, Ajattelen sitä, mitä olemme vaatineet sitä lähtien, kun se esiteltiin marraskuussa. Siinä on ollut kaksi muutosta, ion henkilöstön ja myöskin kansallisten viran, virastojen välillä, joten kansainvälinen toimisto on huomioon täysin se, mitä on tehty kansallisissa virastossa. Tämä on siis nyt tehty kollektiivisesti kaikki ja se on tehty yksityiskohtaisesti niin, että on otettu täysin huomioon se on hyväksytty täysin kansallisissa virastoissa ja IOssa. Tämä on eri taso, ajatellen suunnittelun kypsyyttä, ajatellen sopimuksia, joita, tehän tiedät, joitakin on jo allekirjoitettu, ja jotkut niistä ovat tällaisia erityisiä virstanpylväitä. Uh, ja sitten kolmanneksi minusta meillä on nyt sellainen johto, joka harjoittaa hyvää yhteistyötä. Voimme nähdä, ettei pelkästään tällä hetkellä, vaan äh, siis voidaan sanoa, että onneksi Eurooppa nyt on suurin äh, äh, toimittaja, joten Fusion for Energy ja IO harjoittavat hyvää yhteistyötä ja tämä on suuri takuu asioille. Näin ei ollut menneisyydessä, nyt meillä on kapasiteetti saada aikaan tulosta. Tämä sunkaan merkitsi sitä, etteikö olisi haasteita. Tämä on hanke, joka on vienyt jo kymmenen vuotta rakennusaikaa. Ja edelleenkin meidän pitää hyväksyä yksityiskohtia, jotka liittyvät budjettiin. Me siis tarvitsemme tarkkaavaisuutta, tarvitsemme hyvää hallinnon järjestelmää, pitää seurata asioita hyvin sen varmistamiseksi, että emme lipsu. Ja tämä on se haaste, joka meillä on kaikilla teillä parlamentissa ja meillä komissiossa todellakin valvoa Fusion for Energya, valvoa ITERiä, sen hallintoneuvostoa, meitä kaikkia. Mutta meillä on erityinen hetki nyt, joka merkitsee sitä, että tässä päästään hyvin liikkeelle. Ja viimeinen positiivisuutta herättävä tekijä on se, että on ainakin kolme riippumatonta arviota, jotka on tehty vuoden alun jälkeen ja jotka vahvistavat sen, että olemme menossa eteenpäin, siis ne, jotka on tehty Itärin neuvostosta ja myöskin tehdyt Yhdysvaltain energiaministeri, joka on myöskin yksi osapuoli, mutta joka on kuitenkin merkittävä. Ja nämä ovat siis objektiivisia syitä siihen, miksi voimme katsoa, että olemme hyvällä tiellä, saamme takaisin tämän hankkeen oikeille raiteille, mutta tarvitaan seurantaa. Siksi uudet virstanpölyvät ovat tärkeitä. Pitää olla seurantajärjestelmä, niin että valvotaan neljäs vuosittain tärkeitä toimituksia. Ja voimme kääntyä teidän puolenne, jos meillä on ongelmia. Minusta tärkeä elementti tästä on tämä riskinhallinnan strategia, että kun on aikataulu, kun on riskinhallintajärjestelmät, meidän tulisi alhaiselta tasolta tälle ylimmälle ta- tälle tasolle täällä meidän pitäisi pystyä vakaan vapaasti puhumaan ongelmista, koska niitä tulee. Ja ongelma pitäisi oikaista sen sijaan, että pyritäisiin peittelemään niitä. Kysymys on kulttuurista sekä IOssa että Fusion for Energyssä, joten saataisiin kulttuuri, jossa ei salata ongelmia, vaan otetaan ne esille ja käsitellään niitä. Uh, Kiitos, Angel uh... Ehkä voisin tähän oikein kattavan vastaukseen vielä lisätä, että loppujen lopuksi aikataulu on myös lupaus. Ja ihmiset, jotka tekevät arvioon, he ovat myös vastuuvelvollisia tuloksesta loppujen lopuksi. Mitä tämä tarkoittaa aikataulun suhteen? No aikataulu kattaa yli kymmenen vuotta. Tulevina muutamana vuonna tämän aikataulun takana ei, ei ole pelkästään ihmisiä, vaan myös sopimuksellisia sitoumuksia. Eli tämä on paljon vakaampi rakenne kuin 12 vuoden aikataulu. Tämä on nyt kuitenkin ensimmäinen kerta, kun um, Fusion for Energy ja ITER-organisaation kaikki tiimit ovat tämän aikataulun takana. He tekevät töitä sen eteen, taistelevat puolesta. Se ei tarkoita, että mitään ei mene pieleen, mutta jos tulee lykkäyksiä ja viivästyksiä, niin silloin meillä on toimia, joihin voimme tarttua ja voimme myös ennakoivasti toteuttaa toimia, jotta voimme taata sen, että, että olemme loppujen lopuksi aikataulussa. Tässä on kyse myös mentaliteetistä. Tarkoittaako se, että no 2025 jouluna olemme valmiita, no viivästystä saattaa tulla muutamia kuukausia, mutta tämä on realistisesti toteutettavissa oleva aikataulu ja me olemme sitoutuneita toteuttamaan tämän aikataulun viivästystä. Saattaa tulla muutama kuukausi, mitä ei pitäisi tapahtua, on se, että joka vuosi tulee yksi vuosi lisää viivästystä. Tämä oli, on, oli, on ollut yksi menneistä ongelmista ja tämä vaihe on nyt ohi. Kiitos. Kollega Soltes on ensimmäisenä puhe, puhujaluettelossa. Eh, Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Minäkin haluaisin jakaa optimisti, optimismin ja Estelia Marineskun optimistisen ajattelun, mutta olisi vielä helpompaa tehdä näin, jos äh, nämä raportit, joita voisimme erityisissä lukusaleissa tarkastella, jos ne olisivat saatavilla pitkän aikaa, eivät vain kerran, vaan niin, että voisimme tarkastella koko ITER-hankkeen yksityiskohtia. Tällä tavoin me voisimme muotoilla paljon tarkempia kysymyksiä. Haluaisin tuoda esiin tämän nopean viime viikkoina mahdollisen lukusession perusteella muutaman kysymyksen, jotka muotoilin. Ensinnäkin nämä myöhästymiset ennen kaikkea. Te olette todenneet, että asiat etenevät nyt oikeaan suuntaan. Te mainitsit näette sen, että meillä on nyt ensimmäinen teknisesti mahdollisesti saavutettavissa oleva takaraja, joka on 2025. Ja tässä käytetyn muotoilun mukaisesti tämä osoittaa, että meidän pitäisi odottaa uusia myöhästymisiä tulevaisuudessa. Tässä kontekstissa haluaisin todellakin kuulla vastaukseni tähän kysymykseen. Onko syy tähän. Se, että suunnittelu on huonolaatuista vai se, että hanke on kerta kaikkiaan niin monimutkainen, ettei mitenkään voida lopullista valmistumisen aikataulua vielä antaa. Ja sitten toinen asia, mielestäni tämä on myöskin tärkeää kulut luonnollisesti ovat tulleet jäädäkseen ja ne tulevat vain kasvamaan. Euroopan unioni on tämän hankkeen suurin rahoittaja ja tukija, ja se tarkoittaa sitä, että me haluamme erittäin selvän kuvan tileistä. Haluaisin tietää, mikä on Brexitin vaikutus Euroopan unionin rahoitukseen vuoteen 2025 asti. Jos yhdistynyt kuningaskunta päättää jatkaa kaikesta huolimatta tämän hankkeen tukemista, kuinka uskoaksenne tämä toteutuisi? Ja kolmannekseen, Euroopan unionin ulkopuoleisista kumppaneista ja maista, onko mikään näistä kumppaneista ilmaissut vakavia huolia äh, väärinkäytöksistä ja jatkavatko ne yhä jakamatonta tukeaan projektille? Nämä olivat minun avainkysymykseni hankkeeseen liittyen. Sitä haluaisin vielä lisätä yhden asian, kun luin näitä raportteja, törmäsin tuloksiin, jotka jotka heijastelevat teidän organisaatiossanne tehneen kyselyn tuloksia. Ja tämä kysely osoittaa sen, että monet henkilökunnan jäsenet ovat vakuuttuneita siitä, että vielä on paljon tehtävänä. Jopa kaksi kolmesta uskoo, että teillä ei ole kylliksi henkilökuntaa. Ja puolet kaikista henkilökunnan jäsenistä uskoo toisaalta, että mm, organisaation rakenne ei ole sopiva – sen valossa, mitä komission esityksestä juuri totesi, ettei rahoitusta ole tulossa. Haluaisin tietää, kuinka tämä vaikuttaa siihen, mitä näemme näissä dioissa. Onko vielä mahdollisia äm, aikataulumuutoksia, leikkauksia ja niin edespäin? Kiitoksia. Thank you very much. Was... Kiitos. Kuka haluaa aloittaa? So it's not this time. Um, so first of all... Niin. Ensinnäkin näistä viivästymisistä ja voiko niitä tulla lisää. Pitäisi pitää mielessä, että tämä on tieteellinen hanke. Tämä ei ole mikään suuri seuraava moottoritien silta, mikään, tai mikään tunneli. Niitä on tehty ennenkin. Tämä on todellakin sellainen, tässä on sellaisia osia, jotka ovat ainutlaatuisia en, ja, ja Tämä ei välttämättä koske niitä osia, jotka äh, olisivat tähän First Plasma-hankkeeseen, niissä on kuitenkin jotka ovat erittäin suuria, jotka ovat boxin suuria, mutta sellaisia, on rakennettu kuitenkin aikaisemmin, mutta on myöskin sellaisia osia, jotka merkitsevät sitä, että täytyy syntyä tieteellisiä läpimurtoja, joten on tiettyä epävarmuutta aikataulussa, koska tieteelliset läpimurrot voivat viedä pitemmän aikaa kuin on odotettu. Ja tämä, tällä voi olla vaikutusta. Toisaalta, kuten sanoin, tieteellinen yhteisö ja koko fuusiotutkimus tukee tätä. Noita resurssit, joita on silloin, kun ongelmia ovat kuitenkin valtaisia, joten on tässä syystä olen optimistinen tämä näistä viivästymisistä. Sitten Brexitin vaikutus. Fusion for Energy on, se on Euroopan osa Iteriä, Iteriä ja siinä on nyt jo mukana yksi EU-hun kulmaton maa, Sveitsi, ja Fusion for Energyn hallintoneuvoston jäsenensä myöskin rahoittamassa Euratomin kautta eh, osia rakennustyöstä. Ja vastapuolemme Isossa Britanniassa ovat vakuuttaneet myöskin hallintoneuvostolle, että he ovat halukkaita rahoittamaan tätä tulevaisuudessakin. Tämä ei tietenkään ole ylin johtohallituksessa. No emme tiedä vielä, kuka on johdossa tulevaisuudessa, joten tämä on nyt sellainen vakuutus, joka tässä vaiheessa on saatavissa. Mutta ei ole hermostuneisuutta asiassa. Tiedätte myöskin JET-reaktori. Aiempi on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kiinnostuneisuutta tämän tyyppistä tutkimusta kohtaan. Kysytte myös huolenaiheista EUn ulkopuolella. Herra Thomas mainitsi jo, että Yhdysvalloissa on huolestuneisuutta. On mielenkiintoinen asiakirja, joka lähtee sinne Yhdysvaltain energiaministeriöstä, jossa selitetään riskejä ja perusteluja sitä myös sille, miksi pitäisi pysyä ITERissä. Tämä on kongressille tehty asiakirja, se on saatavissa internetissä, kehotan lukemaan sen, se on hyvä asiakirja. Johtopäätös on, että Yhdysvallat haluaa pysyä mukana ITERissä. Sitoutumisen taso vaihtelee. Kiina pyrkii ajamaan asioita voimakkaasti eteenpäin. Kiina on halukas ottamaan käyttöön lisää resursseja. On muutamia muita maita, joilla on enemmän haasteita EU, jotka haluavat pysyä budjettiinsa puitteissa, mutta ovat sitoutuneita kuitenkin viemään hanketta eteenpäin. Ainoakaan osapuoli, joka Iterissä on, ei ole huolissaan siinä mielessä, että pyrkisi lopettamaan yhteistyön. Itse asiassa päinvastoin Yhdysvalto oli huolissaan EUsta ja halusi vakuutuksia siitä, että EU jatkaa osallistumistaan. Ja sitten lopuksi ei vähäisimpänä asiana, mikä on henkilöstön motivaatio. Ajattelin niitä huolenaiheita, mutta henkilöstöllä en oikeastaan tiedä, mihin, mistä tämä asiakirja nyt oikein on. Minä tiedän, että meidän henkilökunnallamme on huolenaiheita. Se on käynyt lävitse huomattavan määrän johton, johtorakenteiden muutoksia eri alueilla. Ja johtaja on ollut kahta vuotta pitempään, on ollut myöskin muutoksia niissä, jotka ovat vastuussa EUn komissiossa asiasta. Odotukseni, kun otin tämän tehtävän vastaan, oli, että kun on uusia ihmisiä EUssa, IOssa ja myöskin F for, Finnish for Europeissa, että olisi mahdollisuuksia muuttaa tilanteita, ja että ei olisi sitä estettä, että olisi ihmisiä, jotka olisivat sitoutuneita menneisyyteen, se olisivat menneitä, petelisivät menneitä päätöksiä ja Tämä on odotus, joka on toteutunut, on ollut yhteistyö muiden osapuolten kanssa on miellyttävää, siksi olen optimistinen ja uskon, että viime kädessä voimme vakuuttaa työnantajamme siitä, että harjoitamme yhteistyötä paremmin ja tehokkaammin ja että työympäristö on parempi. Muutoksien aikana totta kai on hermostuneisuutta. I don't have much to add. I think that, uh... Minulla ei ole paljon lisättävää tähän, mitä tulee viivästyksiin ja kustannuskysymyksiin. Me aiomme tukea johtoa kaikissa toimissa, joilla se rajoittaa riskejä. Jos on tarvetta sopeuttaa sopimuksia tai jotain muita asioita. muodollisilla menettelyillä me tuemme Johannesta. Joskus se on Fusion for Energystä ja toisaalta ajantumaan Bernard Picota, jotta saamme riskit hallittua. Me aiomme siis valvoa, seurata tarkasti, aiomme keskustella riskeistä ja tehdä päätöksiä, vaikka päätökset olisivatkin tuskallisia joissakin tapauksissa. Minulla ei ole mitään muuta lisättävää Johanneksen sanomaan. Seuraavaksi kollega Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. No, niin, näin on puhua Espanjaa todellakin, joten niin. niin. Kiitos tästä tiedosta, jota on annettu ja siitä, että meillä on ollut tämä kokous niin, että olemme voineet tätä asiaa, aika mutkikasta, mutta kun tämä on herra Pohja voi olla paikalla, mutta joka tapauksessa eh, ymmärrän se, mitä tältä puheenjohtajista tiedoista, joita olette antanut, että on olemassa myönteistä siinä, että, mutta hen, että henkilöstön osalta, että on parempaa hallintoa, parempaa johtoa. Ja, ja ITERin henkilöstön osalta on ollut turhautuneisuutta, joka on liittynyt uskottavuuteen, joka on on ollut ajatellen sitä, että on tehty työtä vuosikausia ja on pyritty pääsemään eteenpäin tässä hankkeessa. Ymmärrän, että ei pelkästään ollut parannusta ajatellen tähän muutoksia, mutta huomasin, että erityisesti kuitenkin tarvetta tiedottaa asioista, että on pyritty parantamaan näitä joukkueita ja on tullut tällaista soveltamista ja myöskin perustavanlaatuista on se, että että ei pyritä tehdä kaikki hankkeet samaan aikaan, vaan keskellä tähtäyksellä keskittymään yhteen hankkeeseen, jotta vuoteen 2005 mennessä oli ensimmäinen plasma tällainen tuote, joka olisi selkeä ensimmäinen tuote, joka voisi auttaa. Mutta vaikka voidaan sanoa, että 10 vuotta on pitkä aika, mutta tämän tyyppisessä hankkeessa se ei ole kovinkaan pitkä aikaa vaan mitä eh, katsoa, mikä on tavoite. Ja minua huolestuttaa se, miten, miten seuraavissa osissa tehdään sitten työtä vuoteen 1935, ja mekin olemme nyt äh, tarkastelemassa monivuotista rahoituskehitystä ja sen tarkastelua, ja totta kai katsotaan tulevaisuutta, luodaan perustaa jaksolle vuodessa 2025, ja haluaisin tietää, mikä on seuraava vaihe sitten vuodesta 2025-2035, eli tämä toiminnallinen osa, millä tavoin ollaan nostamassa tavoitteita, on, onko tar- puutetta siinä, että olisi enemmän tällaista konkretisointia näissä seuraavissa päivämäärissä. Ja sitten ajatellen että en, näitä ennusteita, jotka liittyvät siihen, mitä lisävaroitus tarvitaan. Ja tämä budjetin muotoilu, joka olisi konkreettisempi, sekin vuodesta 2017, siis budjetti, joka sisältäisi tämän tyyppisen nämä lisävarahoitukset, joita tarvitaan, onko niissä on sanottu, onko meillä budjetti, joka voisi olla konkreettinen vuoteen 2025, jolloin olisi tarvetta mennä sellaisiin lukuihin, jotka tällä hetkellä voisivat vaikuttaa, vaikka vaikuttaisivat siihen, että katsotaan sitä, mitä ovat tällaiset konkreettiset tarpeet, eh, joissa voitaisiin puhua nyt, kun olemme tällaisessa tarkastelussa lävitse, tarvitaanko kaksi lisää miljardia, eh, ja, mutta joten eh, se olla konkreettisempia, totta kai mahdollista. Mä kyllä, että tietysti voi olla tilanteita, jolloin puuttuu jotakin muuta tai syntyy yhtäkkiä enemmän kustannuksia, mutta, mutta jollakin tavoin pitäisi katsoa, mikä on ennustettavissa, eli että voisin katsoa, että mikä on tulevaisuus, on kaksi muuta miljoonaa, niin tämä on siis jokan tällainen huolestuttava jossakin määrin. Ja sitten lopuksi, mitä tulee sitten tähän yhteistyöhön, työhön eri tasoilla. Haluaisin tietää, onko tämä uusi ohjelmointi, uusi hallinnointi, joka saa mukana näitä kolmansia maita. Onko selvää sekin, että he olisivat enemmän sitoutuneita, paremmin sitoutuneet siis äh, siihen, että ne pyrkisivät myöskin äh, toimittamaan näitä välttämättömiä osia äh, tähän hankkeeseen. Niin, se tämä Yhdysvaltain kongressi, jos se haluaa pysyä mukana tässä hankkeessa, joten todellakin on kysymys sellaisia elementtejä, jotka voivat auttaa meitä samaan aikaan lisää uskottavuutta tälle, jos todellakin myöskin meidän kumppanimme haluavat pysyä mukana tässä. Ja totta kai on hankkeita, infrastruktuurihankkeita, jotka ovat olleet siis mitään tutkimushankkeita minun maissani. Esimerkiksi on niitä on pikautunut nopeasti ja sitten on, on todettu, että niitä voidaan käyttää, koska on olemassa ongelmia, joita, joita oli ennakoitu. Ja sitten on muita infrastruktuureja, jotka saattavat vaikuttaa hyvin helpoilta, kuin esimerkiksi lentoasema, esimerkiksi Berliinin lentoasema, josta ajatellaan, ja kuitenkin odotamme sitä, että Mm, milloin se tulee. On todellakin esimerkkejä kaiken tyyppisistä näistä hankkeista. Olen todellakin tyytyväinen siihen konkreettiaan, jota tänään täällä on esitetty. Ja meillä pitäisi pystyä myöskin seuraamaan sitä, mitä tapahtuu, niin kuin komission edustaja puhui, ja todellakin odotamme, että siis tulee lisää päätöksiä, mutta tapauksessa henkilöt ja tiedot, joita on ymmärtäneet, että on nyt siis henkilöstö on tyytyväinen tähän uuteen organisaatioon ja näihin kuitenkin tämä ponnistelu, joka tähtävät siitä konkretisoidaan asioita ja, että, ja myöskin tämä henkilöstön hallinnointi, joka näyttäisi minusta erittäin myönteiseltä. Kiitos. Kuka haluaisi tähän vastata? Olkaa hyvä. Haluaisin aivan aluksi vastata tähän ensimmäiseen osioon, kun hyväksyin tehtäväni. Minulta kysyttiin, että eikö tämä ole kuin Berliinin lentokenttä. Aivan alusta lähtien siellä oli äh, pätevän hallinnon puutetta. Se oli yksi suurista ongelmista ja ei Itärissä näin pahasti asiat äh, eivät ole olleet. Te kävitte monia asioita läpi. Kyllä tämä todellakin on pitkä aikaväli, 12 vuotta. Meillä on suunnittelua, me olemme nyt sanoakseni avanneet uuden ulottuvuuden. Meidän henkilökunnallamme on nyt näkökulmaa asioihin ja tämä liittyy myöskin sitten Karavashiin toisin kuin menneisyydessä. Myöskin tältä kannalta olemme saaneet paljon edistystä aikaan. Olemme muuttamassa Karadashiin ähm, ja projektin tarpeiden mukaan olemme tarpeellisia asioita toteuttaneet vuosien aikana. Jos ajatellaan, että kyseessä ovat ähm, vuosien aikana sadat ihmiset, aina eräät äh, ovat halukkaita, toiset eivät, mutta tämä on aivan tavallista menettelyä. Eräät ehkäpä haluavat siirtyä, muu, siirtyä muualle ja sitten hakevat muita töitä. Tämäkin on aivan tavallista. Mutta me olemme nyt fuusiotutkimusyhteisöä varten äm, rakentamassa laitteistoa. Meillä on äm, työpisteitä ja laboratorioita. Meidän tarkoitus on varmistaa se, että tämä uusi sekvenssi on nyt tuettu ja sitä voidaan käyttää äm, toiveiden mukaisesti. Ja Tämän lisäksi täytyy myöskin varmistaa se, että henkilökunnan pätevyys säilyy pitkällä aikavälillä. Tämä on väistämätöntä, mutta se on kyllä meillä ylhäällä. Me varmistamme, että teemme kaiken mahdollisen tarpeen eteen. Sitten sitoumukset eri maata. Tämä oli suuri kysymys ITER-neuvoston kokouksen jälkeen, sillä edustajat sanovat, että heidän täytyy vakuuttaa nyt omat hallituksensa siitä, että projekti vie enemmän rahaa kuin ajateltua me emme aina voi sataprosenttisesti sitoutua, mutta he tekevät kaikkensa kansallisia parlamentteja ja hallituksia vakuuttaakseen. Tämä on luonnollisesti sen tyyppinen kysymys, joka koskee ITER jäsenmaita yhtä paljon kuin meitä täällä. Kukaan ei pidä siitä, että kulut ylittyvät. Taisin vastata suurimpaan osaan kysymyksistä ne uskoakseni. Jos jotakin väliin, olkaa niin hyvä, kertokaa minulle. Jos saan lisätä, Tähän meillä Euroopassa ollaan nyt kriittisessä vaiheessa rakennukset ja tyhjökammio ovat näitä keskeisiä osia mittavuuden ja myös budjetin osalta. Sitten kun rakennusvaihe on ohi, meidän osallistumisasteemme on myös alhaisempi. Nyt yhdessä Ranskan kanssa maksamme 45 prosenttia kuluista ja sitten tämä alene noin 30 prosenttiin. Mitä tulee kolmansiin osapuoliin, pääongelma nyt on se, että pitää vakuuttaa muut toimijat, osapuolet siitä, että, että neuvosto ja Euroopan parlamentti jatkavat tämän hankkeen tukemista, jos emme saa tukea rakennusten valmiiksi viemiselle, niin silloin muutkin osapuolet häipyvät pois. He tarvitsevat iteriaa yhtä paljon kuin mekin. He eivät pääse eteenpäin fuusiotutkimuksessa ilman iteriaa. ITERiä tarvitaan tutkimusta ja kehitystä varten, jotta fuusiota voidaan kehittää ja jotta voidaan edetä asiassa. Ja tämä sitoo meidät yhteen. Kenelläkään ei ole nyt vaihtoehtoa fuusiolle tällä hetkellä. Me olemme sekä muodollisella tasolla että kahdenkeskisellä tasolla tästä keskustelleet. Jos ei ole tätä pääsyä ITER-hankkeeseen, kukaan ei ole, yhtä, äh, kukaan ei ole tarpeeksi vahva äh, toteuttaakseen hankkeen itse, oli kyse kiinalaisesta, äh, venäläisestä tai yhdysvaltalaisesta, kukaan heistä ei uskalla itse rakentaa näin isoa tokamakkia. Jos jotain menee pieleen, niin silloin viivästystä tulee paljon enemmän. Meillä on vielä paljon ongelmia ratkaistavia venäläisten, korealaisten ja japanilaisten kanssa. Jotkut heistä haluavat edetä nopeammin vuoden 2025 jälkeen. Voimme näistä yksityiskohdista kyllä keskustella, jos teitä tämä kiinnostaa. Meidän riippumaton arviointimme on se, että tällä ensimmäisellä First Plasma-vaiheella on tietty kesto. Wagnerin raportissa arvioitiin, että, että tarvitaan jonkin verran aikaa asioiden kehittämiseksi. Se on parempi kuin, että kiireessä yritetään saada asiat päätökseen. Eli me tarvitsemme jonkinlaista konvergenssia tekijöiden ja sitten projektin hallinnoitsijoiden välille. Se on paras lähestymistapa. Kiitos näistä lisätiedoista ja vastauksista. Haluaisiko esittelijä Marinesku nyt vielä puheenvuoron? No, it's, uh... En. Kaikki sanottiin jo. Minä olen näin optimistinen, mutta olen myöskin realistinen. Minä kävin paikalla näin ja suoraan sanottuna vertaan nyt tapahtumaa siihen, mitä ennen tapahtui. Ja niitä ei voi edes verrata keskenään. Organisaatio- ja hallinto-ongelmat, yhteistyön puute ennen kansallisten virastojen kanssa, käytävän yhteistyön puuto, ei suunnittelua, ei aikataulua, ei virstanpylväitä, ei mitään. Ennen kaikki oli sekavaa, nyt kaikki on paikallaan. You know where you stay behind. Jos on olemassa suunnitelma, tiedetään kun jäädään jälkeen ja sitten voidaan toimintaa parantaa välittömästi tämä on hankkeelle onneksi. Niin, tämä on myös tämän valiokunnan ansiota, sillä kaksi vuotta olemme jo käsitelleet ja valittaneet tästä hankkeesta puuttuvasta suunnittelusta ja lisäkustannuksesta. Tämä on nyt valmistelua ensi viikon kokoukselle 14. heinäkuuta. Meillä on ensi viikolla komissionisen Kanjete vieraanamme yhdessä ITRE-valiokunnan kanssa. Minulle tärkeää järjestää tämä kokous tänään, sillä Marianin toinen mietintö tulee nyt, kun vastuvapautta lykkäsimme. On siis tärkeää, että nyt tarkastelemme tämän hankkeen vaikutuksia. Haluaisin kysyä teiltä, me mietimme, että josko vierailisimme Kadarashissa, mikä olisi teidän mielestänne paras ajankohta vierailla Kadarashissa? Tämä vuosi olisi erinomainen ajankohta mutta nähneet, että nyt on päästy maan tasolle tässä rakennustyössä. Jo, on mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu betonille. Se on erittäin vaikuttavaa. Ensi vuosikin on mielenkiintoinen, silloin enemmän jo nähtävissä, eli rakennusosia. Ollaan valmistautumissa asennukseen, siis on erilaisia mahdollisuuksia. Voitte itse valita ajankohdan. Kiitos paljon. Näin olemme päässeet tämän kokouksen loppuun asti. Muita asioita ei ole esitetty. Kiitos paljon siis. Jatkamme ensi viikolla. Ja nyt olemme hyvin valmistelleet ensi viikon kokousta. Kokous päättyy. Kiitos paljon.